witam państwa proszę państwa możemy już rozpoczynać mamy mamy Hyvää huomenta. Aloitetaan pienellä viimeistyksellä De Castro ei ole täällä tänään, mutta meillä on kuitenkin äänestyksiä. Toivottavasti voimme edetä ripeästi. Ainoastaan Lines on ilmoittanut, että hänellä ei ole äänestys korttia. Onko kaikilla muilla äänestyskortit? Kiitos paljon. Siirrytään esityslistan ensimmäiseen kohtaan. Muistuttaisin, että koordinaattoreiden kokous, joka oli kohdalla yhdeksän alun perin esityslistalla, on lykätty ensi viikkoon 27. päivän tammikuuta. Me päätämme kokoukseen aiemmin ennen kello 12.30, mutta tämä ei vaikuta iltapäivän ohjelmaan. Huomaatte, että iltapäiväkokous alkaa kello 15 ja meillä on ensimmäiseksi ajatusten vaihto Kreikan maatalousministerin kanssa. Tämä kokous on seurattavissa netin välityksellä, mikäli aiempien kokouksien pöytäkirjoista ei ole huoma- huomatettavaa, niin siirrymme esityslistalle eteenpäin. Ja tämä koskee elintarvikeketjun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin koskevien menojen hallinnointia, unohtamatta kasvien terveyteen ja kasvien lisäsaineistoon liittyviä menoja. Ja Lebrun on esittelijä ja tässä kerrotaan kolmikantaneuvotteluiden tulosta, tuloksesta. Ja, ja tämä on siis nyt esityslistalla ymmärtääkseni epävirallisten, joskin monimutkaisten epävirallisten kolmikantaneuvotteluiden jälkeen ollaan päästy yhteisymmärrykseen, mutta tätä aihetta ei käsitellä nyt ja siirrymmekin äänestämään. Onko kolmikantaneuvotteluiden tuloksien esitteleminen tarpeen? Mikäli näin ei ole, voimme siirtyä äänestämään. siirrymme esityslistan kohtaan viisi. Euroopan puutarhaviljelyn tulevaisuus, kasvustrategiat. Tämä on McIntyren mietintö. Äänestämme mietinnöstä. Tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö. Saimme 167 tarkistusta kompromissitarkistuksia on ehdotettu. Tämä helpottaa äänestystyöskentelyä. Haluaisiko esittelijä puheenvuoron? Mikäli ei. Jos äh, puheenjohtaja sallitte, niin ehkäpä muutama sana. Um, it's a, from my point... Minun kannaltanihan voin ensinnäkin todeta, että tämä on ensimmäinen mietintöni tässä valiokunnassa ja olen todella kiitollinen siitä yhteistyöstä, jota olen saanut tässä kokea. No niin kuin juuri totesitte, tarkistuksia on 167 ja me kovasti olemme yrittäneet tiivistää tätä äänestysluetteloa, tehdä siitä joka helpommin hallittavan ja olen todella kiitollinen yhteistyöstä ihan yli ryhmärajojen ja nyt toivoisin, että lopputulos on sellainen, joka voi todella saada äh, laajaa tukea kaikkialta valiokunnasta. Me kaikki tiedämme oikein hyvin, kuinka tärkeä puutarhaviljely on. Äh, kun ajatellaan koko maataloustuotantoa, niin äh, puutarhaviljelyn osuushan on pinta-alalta ajatellen pieni, mutta tai tuotannolta suuri. Joten olen hyvin kiitollinen tästä lopputuloksesta. Kiitoksia. Kiitos paljon. Nyt äänestämme. Kompromissi yksi. Äänestämme. Hyväksytty. Ne, tarkistus 40. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi H. Tarkistusäänestystä pyydetään. 40. Tarkistus oli kyseessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 Hyväksytty. Kiitos. Kompromissi Kompromissi H. Puolesta. Kiitos vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 44. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi I. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 53. Tarkistus 53 puolesta. Vastaan. Tarkistusäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi J puolesta. Kompromissi J puolesta vastaan Puheenjohtaja korjaa. Meidän pitää äänestää tarkistuksesta 55 puolesta. Ja äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos paljon. Tarkistus on hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan. Hyväksytty. 62 puolesta. Vastaan. Tarkastamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. sitä vastaan. Hylätty. Tarkistus 63 puolesta. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkastamme sähköisesti. 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja 64 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta. Vastaan. Tarkastamme sähköisesti. Tarkistus 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 66. Tarkistus puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 66 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi K. Kompromissi K. Kompromissitarkistus K. Kuten sanoin, äänestämme kompromissista K puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta. Kompromissi L. Hyväksytty. Anteeksi. Vastaan. Hyväksytty. Yksi ääni vastaan. Tarkistus 75. Puolesta. Vastaan. Suoritetaan sähköinen tarkastusäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lainan vastaan. Joten tämä hylätään. Tämä tarkistus hylätään. Seitsemäntoista ääntä puolesta 17 vastaan lain äänesti vastaan. Kompromissi M puolesta. Kompromissi M, kiitos vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 85. 85. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty, mutta suoritetaan vielä sähköinen tarkistusäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi N puolesta. Kompromissi N. Kiitos. Vastaan. Hyväksytty. Ja tarkistus 89 puolesta Kiitos. Vastaan. Tarkastamme tuloksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 91 puolesta. Anteeksi, 90. Nikolaiskun tarkistus 90 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 92 puolesta vastaan. Hylätty. 93 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 94 puolesta vastaan. hylätty. Kompromissi O. Puolesta. Äänet puolesta. Kompromissi O. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 97 puolesta. Tarkistus 97, kiitos. Puolesta vastaan. hyväksytty ymmärtääkseni. Pyydetäänkö tarkistusäänestystä? 97 äänestys alkaa. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta Olkaa hyvä, kädet pystyyn, kiitos. Vastaan. Hyväksytty. Siirrymme kompromissiin Q puolesta. Olkaa hyvä, kädet ylös. Kiitos. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 102 De Castrolta puolesta vastaan hyväksytty. 103 puolesta. Kiitos, vastaan. Hyväksytty. 104 puolesta. Suoritetaan tarkistusäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 104 oli kyseessä. Hylätty. Kompromissi R puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi S puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 114 puolesta. Puolesta 114 vastaan. Hylätty. Tarkistus 116 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 117 puolesta. Kiitos, vastaan. Hylätty. Kompromissi T. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi U. Äänet puolesta. Kompromissi U. Kiitos. Vastaan. Hyväksytty. 124 puolesta vastaan. Hyväksytty. 125 puolesta. Kiitos. Vastaan. Vastaan. Hyväksytty. 126 puolesta. 126 puolesta. Vastaan. ymmärtääkseni hylätty, mutta suoritetaan tarkastusäänestys. Äänestys päättyy. 1, 2, 6 oli kyseessä. Hyväksytty. Yksi, kaksi, kuusi. Ja kompromissi V. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 131 puolesta. Vastaan. 131. Tarkistus on hylätty. Kompromissi. 2V puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi X puolesta Hyväksytty. 140, tarkistus 140. Puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi Y puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 146 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 147 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi AC puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 150 puolesta vastaan. Hyväksytty 151 puolesta. Vastaan hyväksytty 152 De Castro puolesta. 152 on kyseessä. Hyväksytty 153 puolesta vastaan. Tarkistusäänestys 153. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissit Z puolesta vastaan. Hylätty. Tarkastetaan sähköisesti. Kompromissit Z on kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 156 puolesta. Olkaa hyvä, kädet ylös. Kiitos. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 156 tarkistus on kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. 157 puolesta. Totta, tämä raukeaa. Siirrymme 159 tarkistukseen. Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 161 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi AA puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Siirrytään Nikoleskun tarkistuksen 164 puolesta. 164 vastaan Tarkastetaan. Äänestys alkaa. 164 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Kiitos. Hylätty. 165 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 166 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi AB. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus yksi koskee tason kappaleita puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vasta- hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan ymmärtäisin asian niin, että kyseinen tarkistus on hylätty, mutta tarkastetaan varmuuden vuoksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta. Kompromissi B vastaan. Hyväksytty. Kompromissi A. Puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta. Kompromissi D puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Olkaa hyvä. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tarkastetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hauslingin 17 puolesta. Hyväksytty. Tässä puheenjohtaja korjaa. Kyseessä oli tarkistus 18 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan. Kompromissi E. Hyväksytty. Kompromissi F. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 24 tarkistus puolesta. Tarkistus 24. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Hylätty. Mutta tarkistetaan 25. Tarkistus on kyseessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta. Kiitos. Vastaan. Kiitos. Hyväksytty. Tarkistus 30. De Castrolta puolesta. Puolesta. Vastaan. Kuka ne vastusta hyväksytty. Tar- tarkistetaan tämä vielä. 30 tarkistus oli kyseessä. Vasemmiston olettaisiin äänestävän puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta. Vastaan. Hylätty. 32 puolesta. Vastaan. Tarkastetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 32. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33. Puolesta. Kädet ylös. Tarkistus 33. Kiitos. Vastaan. Tarkistus 33 edelleen. Tarkastetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 33. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 34. Tarkistus 34 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten äänestämme tarkistetusta mietintöluonnoksesta. Nyt äänet puolesta. Anteeksi. Äänestys alkaa nyt sähköisessä muodossa. Äänestys päättyy. Mietintöluonnos on hyväksytty. Lain äänestää puolesta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 eteenpäin Rova Paulsenin mietintöön. Tässä meillä on 104 tarkistusta. Äh, myös äh, kompromissitarkistuksia. jalostus on aiheena. Haluaisiko Rova Paulsen käyttää puheenvuoro ennen kuin äänestämme? Tak, to jest to, nie? Pani Paulsen, tak? To jest to? Okej. Okay. Proszę Państwa, otwieram, otwieram głosowania w tym punkcie porządku obrad. Nyt e, aloitamme todella äänestyksen äänestyslistan liittyen. Ja me aloitamme tarkistuksesta yksi puolesta hyväksytty. Tarkistus kaksi hyväksytty. Tarkistus kolme. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Hyväksytty. Tarkistus viisi. Hyväksytty. Kuusi. Hyväksytty. Tulkit haluavat ilmoittaa tässä vaiheessa, että tulkeilla tätä äänestyslistaa ei ole. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan Hyväksytty. 25. Ei vaan 27. Ei kun 26 sittenkin. 27 puheenjohtaja korjaa puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan hylätty. Ja nyt äh, tarkistamme 28. Äänestys on alkanut. Ei se ollutkaan tarpeen, jaha, no eipä sitten, joten 29 puolesta. Tässä nyt tilanne on sellainen, että herra Bove on pyytänyt nimenhuutoäänestystä, mutta sitten hän on vetänyt sen pois. Siksi minä päätinkin, että tehdään nyt sitten näin. No niin, tarkistus 29 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ja nyt siirrymme tarkistukseen 31 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämäkin. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Herra Lion kannattaa. Äänestys on kuitenkin tasatuloksen vuoksi hylätty, eikö? Kyllä, kyllä, hylätty, hylätty. Sitten jatketaan. Kompromissi yksi. Äänet puolesta. Hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ei. Tarkistetaan tämä sitten vielä. Eli äänestystarkistusta 35 on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Kiitoksia, hyväksytty. Sitten 40 puolesta vastaan Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Hyväksytty. 45 puolesta. Vasta. Hylätty. Kompromissi neljä Jaa, te haluatte vielä tarkistaa tuon äänestystuloksen 45. Äänestys on alkanut 45. Äänestys on päättynyt. No tämä on hylätty. Tässä tulkkaus ehkä aiheuttaa nyt sen, että tässä on pientä viivettä tässä äänestyksessä. Mutta nyt kompromissi neljä puolesta. Hyväksytty. 48 puolesta. Vasta. Hylätty. Neljäkymmentäyhdeksän puolesta. Oislingilta tämä. Hyväksytty. 47. Laajenilta puolesta. Vasta. Hylätty. Kompromissi 5. Puolesta. Hyväksytty. 52. Puolesta. Hyväksytty. 53 puolesta Vastaan. Hyväksytty. 54 puolesta. Hyväksytty. 82 puolesta. Ei, 82 onkin rauennut, joten kompromissi 6 puolesta. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 7 puolesta. Hyväksytty. 64 puolesta. vasta, Hylätty. 65 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Vai haluatteko vielä, että tarkistetaan koneellisesti? No, tarkistetaan koneellisesti tuo äskeinen. Äänestys on alkanut. 65. Äänestys on päättynyt. Herra Lajan teidän äänestyks tai mm, äänenne otetaan huomioon. Tämä oli hylätty. Kompromissi kahdeksan. Hyväksytty. 70. Puolesta. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan. Tämä olikin vedetty pois, sanoo puheenjohtaja. Hyväksytty. 72. Vai haluatteko tuo vielä tarkistaa? No hyvä on, tehdään niin. Tehdään niin. Nyt siis vielä tarkistus 71. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hmm. 17, 17, koska Lion vastustaa hylätty näin ollen. 72 puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta. Kahdeksankymmentä. Vai eikö tästä tulekaan äänestää? Aa, tosiaan ei tästä tarvinnutkaan äänestää. 81 puolesta. Hyväksytty. 83 puolesta. Ei, kun sekin raukeaa. 84 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 86 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 90 puolesta. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 91 puolesta. Vastaan. 91 on hyväksytty. 93. Ja raukeaa. 94 näin ollen. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 95 puolesta. Hyväksytty. 97 puolesta. Hyväksytty. 98 puolesta. Vastaan. Luulen, että hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys on alkanut. 98. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 99 on raukennut. Eikö? ja ei ole rau, rauennut, joten äänestetään 99 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 100. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 101 puolesta. vasta Hylätty. kaksi puolesta. Hyväksytty. Sata Kolme. Ei. Vaan 104. 104. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ja sitten jatkammekin numero seitsemän, kohta seitsemän mm, puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Kahdeksan Hoislingilta puolesta. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Yhdeksän. Vastaan. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Jos en erehdy, kymmenen. Juu, puolesta. Hyväksytty. 11 puolesta. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 13 puolesta. Vastaan. Hylätty. 14 puolesta. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Ylätty. 16 Voislingilta puolesta vastaan. Ylätty. 17 puolesta. Hyväksytty. 18 puolesta Hyväksytty. 19 puolesta. Vasta. Hyväksytty. Vai pitäisikö tämä ehkä tarkistaa koneellisesti? No katsotaan vielä koneäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Tarkistus 19 siis kyseessä. Äänestys päättyy. hylätty. Vaikka otamme huomioon herra Lajoninkin äänen hylätty. Ja nyt 20 puolesta. Vasta. Hylätty. 25, sanoo puheenjohtaja. Ei vaan 21, 21 puheenjohtajakorjaa puolesta vastaan. Hylätty. Ja nyt äänestämme tekstistä näin muutettuna. Äänestys on alkanut. Me äänestämme luonnollisesti koneäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt.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 Ähm, mietintö, johon me olemme tehneet äh, lausunnon. Varmistelijamme on Britta Raimers. Meillä on tähän itse asiassa jaettu toimivalta artiklan 50 mukaisesti äh, koko joukossa artikloita. Meillä on kaiken kaikkiaan 183 tarkistusta ja e, tässä on ehdotus toteuttaa yhdeksän tällaista ryhmiteltyä äänestystä, jotta tämä äänestys saataisiin sujumaan nopeammin. Joten nyt ehdotan, että aloitamme tämän äänestyksen, paitsi jos esittelijä haluaa tai valmistelija haluaa käyttää puheenvuoron. Rova Raimers. Ei? Saatte toki puheenvuoron, jos haluatte, mutta ette siis halua. No niin, sopii, sopii. Joten äänestäkäämme. Nyt vuorossa on siis ensin tämä ryhmä numero yksi. Äänet puolesta. Vastaan. Vastaan. Vastaan. Taisi tulla hylättyä, mutta tarkistetaanpa tämä nyt koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Lionkin vastustaa, joten äh, hylätty. Tämä ensimmäinen ryhmä tarkistuksia hylättiin. Ja sitten numero kaksi, äänet puolesta, siis ryhmä kaksi. Vastaan. Vastaan. Luulen, että tämä hyväksyttiin, mutta tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Eli tämä blokki kaikki kaksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Tämä on aivan selvin äänin hylätty. Seuraavaksi tarkistus. 24. 24 esittelijältä puolestaan. 24 puolesta vastaan. Sitten 96 puolestaan. Nämä on hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. 26 puolesta. Vasta. Hylätty. Sitten 27 puolesta. 27 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 97 puolesta. Hyväksytty. 28. Ai, tästä ei tarvitsekaan äänestää. 101 puolesta. 101 puolesta. Hyväksytty. 102. Joo, hyväksytty. Ja toistetaanpa tuo äskeinen äänestys vielä sittenkin. Ee, äh, olkaapa hyvät. Äänestys on alkanut. You call for vote on 102. Puheenjohtaja, äh, en kuullut, että olisi 102 äänestetty. Sanoitte vain suorasukaisesti, että hyväksytty. Got through, things moved on. Tai ehkä tässä nyt tulkkaus todellakin laahaa jäljessä. Niin, kun minä näen, että koordinaattorit ovat yksimielisiä ja äänestävät kaikki puolesta, niin sitten minä en itse asiassa enää pyydä vasta ääniä, koska minä näen jo ennalta, että enemmistö tukee tarkistusta mutta ehkä minä olen hiukan liian epämuodollinen. Minä pyydän tätä anteeksi ja minä tästä eteenpäin äänestytän mahdollisimman selvästi. Hyvä selitys, Mut, mutta minä en itse asiassa kuullut teidän mainitsevan koko sanaa 102, että sitä olisi ylipäätänsä äänestetty. Muuten tietysti menettely on ihan ok. 101. No niin. Otetaanpa nyt uudestaan sitten. 101. Äänestys on alkanut, koneäänestys. Äänestys on päättynyt. 101 siis. Sata yksi. Yksi nolla yksi. Toistamme nyt tämän äänestyksen. Äänestys on päättynyt. No niin, tämä on hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 102 puolesta. Vastaan. Hylätty. 103 puolesta. Vastaan. Hylätty. 100, tarkistus 32, 32 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 105. 105. Ei, suottahan anteeksi, 34 ensin. 34 puolesta. Vastaan. Hylätty. 34 hylättiin. 105 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 107 puolesta. Vastaan. Hylätty. 35 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 110. 110 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut 110. Äänestys on päättynyt. Lion vastustaa, joten tarkistus on hylätty. Tarkistus 112 puolesta. Hyväksytty. Enemmistö äänesti nimittäin puolesta. Tarkistus 36 puolesta. Hyväksytty. 114 puolesta. Vasta. Mm, luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan koneellisesti tämäkin äänestys on alkanut. 114. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 116. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 118. Sitten 118 puolesta. 118. Vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa numerosta 118. ehdotus 118. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 119 puolesta. Hyväksytty 120 puolesta. 120 puolesta käsitystyyn vastaan Hyväksytty. 121 puolesta. Hyväksytty. 37 sitten puolesta. Hyväksytty. 38 esittelijältä puolesta. Hyväksytty. Sitten 40 that. Anteeksi. Nyt 125 puolesta, että pystyy vastaan hylätty se. Nyt sitten muutosehdotus 40 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 127 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 100, 128 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 129 puolesta vastaan hylätty. 131 puolesta vastaan hylätty. Neljäkymmentä yksi sitten. Neljäkymmentä yksi puolesta. Kiitos, hyväksytty. Ja sitten 133 puolesta. Puheenjohtaja pahoittelee. Siis 135. 135 on nyt vuorossa. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 137 puolesta. Kättä pystyyn vastaan. Hylätty. 138 puolesta. Puolesta vastaan. No, vastaan äänet. No, hyväksytty kuitenkin. 139 puolesta vastaan hyväksytty. 140 puolesta vastaan hyväksytty. 42. 42 esittelijältä puolesta hyväksytty. 142 puolesta hyväksytty. 143. 143 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa numerosta 143. Äänestys päättyy. Hylätty. Edustaja Lajon. No niin. Eteenpäin. 145 puolesta hyväksytty. Sitten 140, nel, siis 43, siis 43 puolesta vastaan. Kiitos. Hyväksytty. Neljäkymmentäneljä puolesta. Puolesta vastaan. Hylätty. 148 puolesta vastaan hylätty. 45 puolesta vastaan hyväksytty. Sata yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. 150 puolesta hyväksytty. 151 esittelijältä sekin puolesta. Kiitos. Vastaan. Hyväksytty. 152. 152 puolesta. Kiitos vastaan. Hyväksytty. 153 puolesta. Kiitos vastaan. Hyväksytty. 155 puolesta vastaan hyväksytty. 156 puolesta hyväksytty. 47 puolesta 47 hyväksytty. 157 esittelijä. Haluaisin esittää kysymyksen liittyen nyt tähän tämän päivän äänestykseen ihan periaatteellisesti. Meillä on vapaa mandaatti. Ei riitä, että katsotte vain koordinaattorien äänestyskäyttäytymistä. Ei ryhmän äänestyskäyttäytyminen aina ole sama kuin koordinaattorien. Teidän täytyy kysyä puolesta vastaan tyhjää. Dziękuję, przyjmuję. Poprawka Kiitoksia tästä huomiosta. 47 esittelijältä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 157 puolesta. Käsi ylös. Pahoittelen, nyt ollaan numerossa 48, siis 48 sanoo puheenjohtaja. Se, ja, se olikin vedetty pois. Eli itse asiassa äänestämmekin nyt numerosta 158. 158 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 159 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 160 puolesta. Vastaan. Hylätty. 161 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 162 puolesta. Kiitos. Vastaan. Hyväksytty. 163 puolesta. Vastaan. Hylätty. 164 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistamme tämän. 164. Äänestä. Ää, hylätty. Sataneljäkymmentäneljä hylättiin siitä. Sitten 49 puolesta 165 puolesta siis. Vastaan. Hyväksytty. 166 puolesta. Käsi pystyyn. Vastaan. Vastaan. Hyväksytty. 50 esittelijältä puolesta. Vastaan 51 esittelijältä puolesta vastaan Väksytty. 168. ja Siitä ei äänestetäkään. 52 sitten, siitä äänestetään puolesta. Vastaan hyväksytty 169 puolesta vastaan hyväksytty. 170 puolesta. Vastaan hyväksytty. 171 puolesta. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 172 puolesta vastaan. Otamme ja tarkistamme. 172 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nippa nappa hylätty. Eteenpäin menemme numeroon 174 puolesta. 174 puolesta vastaan. Hylätty. 175 puolesta vastaan. Hylätty. 176 puolesta vastaan. Hylätty. 177 puolesta vastaan. Hylätty. 178 puolesta vastaan hyväksytty. 179 puolesta vastaan hyväksytty. 182 puolesta. 182 vastaan Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa 182. Hyväksytty. 184 puolesta. Kättä pystyyn vastaan. Hylätty. 186 puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme 186. Äänestys alkaa. Äänestys siitä alkaa. 187. Äänestys päättyy. Hylätty. 187 puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme siis, jaha. 187 nyt koneelta. Äänestys alkaa. Hylätty. Eteenpäin menemme ryhmään kolme puolesta vastaan. Vastaan ryhmä kolme. Ei tainnut mennä läpi, mutta tarkistamme varmuuden vuoksi tästä blogista kolme. Äänestys on päättynyt siitä nyt. Aivan, hylätty. Przechodzimy do bloku numer... Nyt eteenpäin muutosehdotus 53 puolesta. Puheenjohtaja korjaa puheitaan. Ei nyt äänestämmekin äh, ryhmästä neljä, blokki neljä puolesta. Hylätty. Satakahdeksankymmentäkahdeksan nyt. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 189. Vastaan. Hylätty. 190 vuodesta vastaan hylätty. 191 puolesta vastaan hylätty. 192 puolesta vastaan hylätty. Eteenpäin. 100, ne, ei kun 100, 196 puolesta 196 Girlingillä puolesta vastaan. Hyväksytty. 198 puolesta vastaan. Hyväksytty. 19 sitten puolesta kun 199 siis. 199 puolesta vastaan. Vastaan 199 hylätty. 201 puolesta vastaan. Tarkistamme 100, tämän 201. Äänestys päättyy. Hylätty. 202 puolesta vastaan hylätty. 203 puolesta. Kiitos. Vastaan. 203 hylätty. 204 vastaan. Tarkistamme tämän 204 koneäänestyksenä. Tarkistamme sen, jos alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 205. Puolesta. Ja palataan muutosehdotukseen 202 ja tarkistamme senkin. 202 pyynnöstä. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 203. Äänestys alkaa. 203. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ää, 205 käsi pystyyn vastaan hylätty. 207. Kuka kannattaa 207 vastaan? Hylätty. 208 vastaan Lätty. 59. Ei vaan, anteeksi. 210 puheenjohtaja tässä mentää puolesta. Ää, vastaan. Hylät, hyväksytty. 213. 213 puolesta vastaan hylätty. 214 puolesta. 214 puolesta vastaan. Hylätty. 215 puolesta vastaan. Hylätty. 217 puolesta. 217 puolesta. Vastaan. hylätty. 62. 62 puolesta. Ja ei vaan, 218. 219 siis puolesta. Vastaan. Vastaan äänet 219 hyväksytty. Tarkistetaan sitten tämä. Hyvä juttu. Sopii oma muutosehdotukseni niin syytä onkin. 219 puolesta. Ei kun siis äänestys päättyy. Hylätty. 220. Kaksisataakaksikymmentä puolesta. Vastaan Hyväksytty. 221 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistamme 221. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 222 puolesta. Vastaan. Hylätty. kahdeksan. Kaksi kaksi kahdeksan puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 229 puolesta. Vastaan. Tarkistamme 229 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 65 esittelijältä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 230 puolesta. 230 puolesta vastaan. Hyväksytty. 231 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Hyvä, siis hyväksytty. 232 vastaan. Hyväksytty. 236 nyt sitten. 236 puolesta vastaan. Kuka vastustaa numeroa 236? Tarkistamme nyt tämän sitten koneäänestyksellä, joka alkaa nyt ja päättyy nyt. Kaksikymmentäviisi puolta ääntä hyväksyttiin. 237 puolesta. 237 vastaan. Hyväksytty. 67 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 238 puolesta vastaan hyväksytty. 239 puolesta 239 puolesta vastaan tarkist, äh, hylätty siis. 240 puolesta vastaan hylätty. 241 puolesta vastaan hylätty. 242 puolesta puolesta vastaan hylätty. Ei kun tarkistamme 242 Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kaksi, neljä, kolme. Ei, ei, ei kun puolesta. Kaksi, neljä, kolme puolesta vastaan hyväksytty. 68 esittelijältä puolesta. 68 puolesta vastaan hyväksytty. 244 puolesta. Anteeksi. Ei kun 69. 69 puolesta vastaan Hyväksytty. Za. 70. Myös esittelijältä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Äänestetään ryppäänä blokista 5 puolesta vastaan hyväksytty. kaksi, neljä, viisi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kaksi, neljä, kuusi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kaksi, 4, 8 puolesta. Vastaan. No, tästä äänestetään sähköisesti. 248 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen enemmistölle 249 puolesta, 249 puolesta vastaan Hyväksytty. Kaksi, viisi, yksi. Puolesta. Vastaan. Vastaan. Hylätty. Kaksi, viisi, kaksi. Puolesta. vastaan. Hylätty. 77. Esittelijältä puolesta vastaan. Hyväksytty. 253 puolesta. 253 on kyseessä. Vastaan. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksi viisi kolme oli kyseessä. Tämä äänestys toistetaan. kaksi viisi kolme. Äänestys alkaa. Kaksi viisi kolme on kyseessä. Äänestys päättyy. Pahoittelut. Se oli minun virheeni. Tämä hyväksytään. Siirrytään 255 tarkistukseen puolesta vastaan. Hyväksytty. 256 puolesta. Kiitos vastaan hyväksytty. 257 puolesta vastaan. Tarkistusäänestys 257. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 14 vastaan, hyväksytty siis. 259 puolesta vastaan, hylätty. 260 puolesta vastaan, hylätty. 262 puolesta vastaan, hylätty. 263 puolesta. Kaksi kuusi kolme puolesta vastaan. Se on hylätty. Kaksi kuusi neljä puolesta vastaan. hyväksytty. 265 puolesta vastaan hylätty. 266 puolesta vastaan hylätty. 267 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Äänestetään ryppäänä tästä kutosryppäästä puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistusäänestys. Äänestys alkaa. Rypäs 6. Äänestys alkaa. Kiitos, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. 272 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 273, 273 puolesta vastaan. Hylätty. 274 puolesta vastaan. Hylätty. 275 puolesta vastaan. Hylätty. 276 puolesta vastaan. Hylätty. 277 puolesta vastaan. Pahoittelut. Suoritetaan tarkistusäänestys. En nähnyt oikein selkeästi. selkeästi. 277 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suurella enemmistöllä. 278. 278 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 279 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 280 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 281 puolesta. Vastaan. Hylätty. 282 puolesta. Vastaan. Hylätty. 283 puolesta. Vastaan. Hylätty. 284 puolesta vastaan hyväksytty. 78 tarkistus esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 285, 285 puolesta vastaan. Hylätty 286 puolesta vastaan. Hyväksytty. 287 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 288 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 289 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 290 puolesta vastaan hyväksytty. 291 puolesta vastaan hyväksytty. 292 puolesta vastaan Tarkistusäänestys sähköisesti 292 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 293 puolesta vastaan. Hyväksytty. 294 puolesta vastaan hyväksytty 295 puolesta puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme ryppäänä ryppäästä seitsemän. kädet ylös Mikäli olette tämän puolesta vastaan, vastaan, hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen numero 300 puolesta vastaan. Hylätty. Mut tota, Tehdään sähköinen tarkastusäänestys. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Toki se hylättiin. Siirrymme De Castron tarkistuksen 301 puolesta vastaan hyväksytty. 303 puolesta, 303 vastaan. Tarkistusäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Pahoittelut. Äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, silmälasit sallivat minun nähdä teidät, mutta en näe kyllä lukea. 302 puolesta. Kädet ylös, jos olette puolesta. Vastaan. Vastaan. 304. Onko ongelmia? Wenn Sie mehrere Sätze sagen, wäre es nett, wenn Sie länger auf die... Siis äh, ainakin Saksan tulkkaus on tällä hetkellä kyllä pahasti, pahasti myöhässä. Jos puhutte ainoastaan näistä numeroista, jos puhutte mm, jotain, niin me emme kyllä pysy kärryillä. Olen todella pahoillani tästä puheenjohtaja. Kiitos. Minä pyrin tähän 302 puolesta vastaan hylätty. 304. 304 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistusäänestys 304. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 305 puolesta. Anteeksi. Siirrymme 307 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 308 puolesta. Kiitos. Vastaan. Hyväksytty. Kolme, yksi, nolla. Anteeksi. Kolme, nolla, yhdeksän. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 309. Kiitos. Äänestys päättyy. Hylätään 85 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistusäänestys 85. Äänestys alkaa 85. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. kolmeksi kolme puolesta. Vastaan. Hylätty. neljä puolesta vastaan hylätty. viisi puolesta vastaan hylätty. kuusi puolesta vastaan hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. 318 puolesta vastaan hyväksytty. 319 puolesta vastaan Suoritetaan tarkistusäänestys 319. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 320 puolesta. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 321. 321 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 322 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 323 puolesta vastaan. Tarkistusäänestys. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 324 puolesta vastaan. Hylätty. 325 puolesta vastaan. Hyväksytty. 326 puolesta vastaan. Hyväksytty. 327 puolesta. Vastaan. Hylätty, kiitos. 328 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 329 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 330 puolesta vastaan. Hyväksytty. Äänestämme ryppään, rypäs kahdeksan puolesta vastaan. Tarkistusäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Rypäs kahdeksan. Äänestys päättyy. Hylätty. Siirrymme tarkistukseen 338 puolesta vastaan. Hylätty. Äänestämme ryppäänä rypäs yhdeksän puolesta. Kädet ylös puolesta. Ja vastaan. Hyväksytty. Tarkistusäänestys. Tarkistamme rypän yhdeksän. Äänet. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Siirrymme tarkistukseen 342 puolesta vastaan. Hylätty. 343 puolesta vastaan. Hylätty. 344 puolesta vastaan. Hyväksytty. 345 puolesta vastaan. Hylätty. 346 puolesta vastaan. Hylätty. Kolme, neljä, seitsemän. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kolme, neljä, kahdeksan. Kolme, neljä, kahdeksan puolesta. Vastaan. Hylätty. Kolme, neljä, yhdeksän puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 350 puolesta vastaan. Kiitos, hyväksytty. 351 puolesta. Vastaan, hyväksytty. 352 puolesta. Vastaan, hyväksytty. 353 puolesta. Kädet ylös puolesta. Kiitos vastaan. Hyväksytty. 354 puolesta. 354 puu vastaan. Hyväksytty. 355 puolesta. Kiitos. Vastaan. Hyväksytty. 356 puolesta. 356. Kiitos. Vastaan. Hylätty. 357 puolesta. Vastaan. Hylätty. 358 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 359 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 360 puolesta. Vastaan. Hylätty. 361 puolesta vastaan hyväksytty. 362 puolesta vastaan hyväksytty. 363 puolesta vastaan hyväksytty. 364 puolesta 364 vastaan hylätty. 365 puolesta vastaan hyväksytty. 366 puolesta vastaan hylätty. 367 puolesta vastaan hyväksytty. 368 puolesta vastaan hylätty. 369 puolesta vastaan hyväksytty. 370 puolesta vastaan hylätty. 371 371 puolesta vastaan. Hyväksytty. 373. Tarkistus, äänestys 371. Tarkistuksesta äänestys alkaa. 371. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 373 puolesta vastaan hyväksytty. 374 puolesta vastaan hylätty. 375 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistetaanko? Tehdään näin. 375 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 376. 376. Puolesta. Vast, puolesta vastaan. Hyväksytty. 377 puolesta vastaan. Hylätty. 378 puolesta. Vastaan. Hylätty. 379 puolesta. Vastaan. Hylätty. 380 puolesta. Vastaan. Tarkistus sähköisesti. 380. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljännen enemmistöllä. 381 puolesta vastaan. Hylätty. 382 puolesta vastaan. Hylätty. 382, sähköinen tarkastusäänestys, äänestys alkaa, äänestys päättyy. hylätty. 383. Kolme kahdeksan kolme puolesta vastaan tarkistusäänestys kolme. äänestys alkaa äänestys alkaa Kolme kahdeksan kolme. Äänestys päättyy. Hylätty. Siirrymme tarkistukseen. 86 puolesta. 86 puolesta. Puolesta Kiitos vastaan. Hylätty. Siirrymme tarkistukseen 91 puolesta vastaan hylätty 92 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 93 puolesta vastaan hylätty. 94 puolesta vastaan hylätty. Äänestämme koko mietinnöstä tarkistettuna. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö hyväksytty. Kiitokset esittelijälle. Przerwa, proszę Państwa, spotykamy się o godzinie 15 z panem ministrem przewodniczącym prezydencji. Bardzo proszę. Ja me jatkamme kello 15. Hyvät naiset ja herrat, tällöin Kreikan ministeri saapuu paikalle. Ai niin, sitten tosiaan meillähän olikin vielä tuo kohta kahdeksan esityslistalla, eli kokous ei ihan vielä päättynytkään. Joten hyvät naiset ja herrat, Olihan tässä todella vielä yksi viimeinen oikein mukava esityslistan kohta. Ja koska koordinaattorit eivät myöhemmin välttämättä ole paikalla, niin mielelläni nyt voisimme esitellä tuon kertomuksen agrivaliokunnan valtuuskunnan vierailusta Riohan alueelle Espanjaan. Minä itse olin tuon kyseisen valtuuskunnan johtaja ja mielelläni voisin kertoa teille nyt tuosta valtuuskuntamatkastamme La Riohan. Eli tosiaan 28.30. lokakuuta olimme La Riohassa ja tähän mennessä ei ole esityslistalle mahtunut kertomusta tästä matkastamme, mutta onpa mukavaa, että tänään saamme nyt tilaisuuden kertoa tästä retkestä. Haluan tietenkin kiittää Rova Erans Garcia siitä, että hän oli järjestänyt tämän erittäin mielenkiintoisen matkan meille ja me todella mm, kovasti Rova Erans Garcia kiittelimme. Saimme nähdä erinomaisella tavalla paitsi viinialan myös puutarhaviljelyn ja juuston tuotannon tilanteesta alueella. Me opimme todella, todella paljon. Ja mm, keskustelimme hyvin paljon laadusta, laatumerkinnöistä. Rova Lyling, joka on interviiniryhmän mm, puheenjohtaja sitten Kapula Santos, Hoisling, Garcia Peres olivat myös matkalla mukana. Tapasimme lukuisia edustajia paikan päällä, muun muassa autonomisen alueen puheenjohtajan, paikallisviranomaisten edustajia ja eri yhdistysten ja liittojen edustajia. Tämän lisäksi kävimme vierailulla mm, todella siis maito, tuotanto ja juusto tiloilla ja Samoin äh, näin saimme todella hyvän kuvan myös alueen viinin tuotannosta. Kaiken kaikkiaan vierailumme oli erittäin mielenkiintoinen. Ja näimme, miten äh, menestyksekästä maataloustuotantoa alueella on ja miten äh, ähm, viljelijät voivat tehdä yhteistyötä, yhteistyötä myös alueviranomaisten kanssa. Ja La Riojassa ponnistellaan kovasti myös ihan ihan pienten tuottajien tukemiseksi, erityisesti esimerkiksi juuston tuotantoalalla. Myös tuotteiden markkinointi on hyvin tärkeää. Nämä tuotteiden laatumerkinnät ovat todella kohdallaan ja tuotteethan ovat ihan maailmanlaajuisesti tunnettuja. Paikallistuottajille on todella äärimmäisen tärkeällä Riohankin alueella kaikkein pienimpien tuottajien tukeminen. Ja tämä nyt tuolla koskee erityisesti juuston tuotantoa ja myös viinin tuotantoa. Näiden pienimpien tuottajien tukemiseksi tehdään hyvin, hyvin paljon. Ja minun mielestäni kyllä nämä esimerkit voivat olla mallina muillekin alueille ja muille maille Euroopan unionissa. Vielä kerran todella lämpimät kiitokset Rova Erans Garcialle tämän matkan erinomaisista järjestelyistä. Ja nyt Rova Erans Garcia aivan varmasti haluaa käyttää hänkin puheenvuoron. Hän ja hänen avustajansa tekivät hyvin paljon tämän aivan erinomaisen matkan valmisteluissa. Ja pyytäisin Rovain Askarsia, että myös kiittäisitte avustajanne ja lähettäisitte terveisemme ja kiitoksemme kaikille viranomaisille, jotka olivat mukana tässä. Tämä oli aivan erinomaista. Ja nyt herra Kapula Santos halusi vielä käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Öö, puheenjohtaja, halusin vain vahvistaa sen, mitä itse totesitte matkasta. Ja ja onnitella siitä, että, että koko missio oli erittäin taitavasti järjestetty ja kaikin tavoin hyvin hyödyllinen, hyödyllinen visiitti. Jokainen, jokaisen alueen, jolla näinkin kukoistava maataloussektori on, on syytä olla ylpeä, ylpeä itsestään. Siellä oli sekä normaalia maataloustuotantoa, että myöskin viinin tuotantoa ja muuta. Kaiken kaikkiaan oli erittäin valaiseva ja antoisa vierailu ja erinomaisen hyvin sitten järjestetty myöskin paikallisten toimijoiden taholta, espanjalaisten maataloustuottajien järjestöjen ja yhdistysten. Haluan kiittää puheenjohtajaa myöskin siitä erinomaisen hyvästä tyylistä, jolla hän tätä ryhmäämme siellä johti. E, kiitokset, sydämelliset kiitokset teille. Ja olen todella täysin samaa mieltä kanssanne. Ja nyt Rova Erans Garcia voi käyttää puheenvuoron. Ja vielä kerran lämpimät kiitokset tekemästä työstä. Olkaa hyvä. No kiitokset. Kiitos oikein paljon herra Sikierski ja kiitokset herra Kapulaisille hänen kauniista sanoistaan. Minä halusin puolestani kiittää maatalousvaliokuntaa ja kaikkia kollegoita, jotka päättivät vierailla minun omalla alueellani La Riohassa. Ja niin kuin tässä jo todettiin, tämän vierailun tarkoitus oli tutustua todellisuuteen kentällä, maanviljelijöiden todellisuuteen. La Riohan aluehan on nimenomaan maatalouteen sekä karjatalouteen ja maataloustuotteisiin keskittynyt. Ja näin ollen meidän vierailumme alueelle oli todella tärkeää myös alueen edustajille. Tämän osoitti muun muassa ministeri Miguel Ariasin läsnäolo sekä se, että myös alue mm, Hallitus oli paikalla pääministerin johdolla ja myös parlamentin puhemies. Ja kaikki paitsi alueelliset, myös ihan kansalliset tiedotusvälineet olivat hyvin kiinnostuneita tästä vierailustamme ja todella seurasivat meitä La Riojaan ja ihan kansallisissakin uutisissa vierailumme kyllä uutis, uutisoitiin. Ja mm, tämä kaiku oli kyllä hyvin suurta kaiken kaikkiaan, paitsi tiedotusvälineissä, myös siellä kentällä tuottajat ja tuottaja tahot sekä muun muassa Aron alueen edustajat halusivat todella kiittää meitä tästä vierailusta ja mehän tiedämme, että kun ajatellaan tuottajia, niin he yleensä ottavat yhteyttä toista kautta, eivät ehkä omien alueedustustojensa kautta, joten tästä he olivat hyvin tyytyväisiä. Ja samoin sitten aluehallitus haluaa kiittää vielä agrivaliokuntaa näistä lämpimistä sanoista, joita mm, meiltä ja teiltä kuulivat siellä alueella. Ja minä sitten jäsenenä haluan kiittää teitä kaikkia siitä, mm, että esimerkiksi Saratonissa, jossa on erityisesti keskitytty tiettyihin omiin tuotteisiin. Te tiedätte, että täällä on oltu hiukan huolissaan, koska sokerikiintiö muutokset ovat vaikuttaneet myös heihin. Ja oli todella mukava nähdä, miten mm, siellä alueella todella käytetään eri resursseja, kaikkia luonnonresursseja ja myös sitten vettä energian tuottamiseen. Joten toivomme, toivon, että sitten ensi kaudella pääsemme mm, uudelleen La Riohaan. Nythän olimme siellä mm, pääkaupungissa sekä ylämailla, mutta Riohan alamaat meiltä ovat vielä vierailematta, eli tämä La Rioja Baja-alue, ja olisi mukavaa nähdä tietenkin sekin, ja toivon, että voimme käydä siellä tutustumassa sitten ensi kaudella. Joten kiitoksia ja nähdään pian. proszę e, przekazać Kiitos. Olkaa hyvät ja välittäkää terveisenne alueellisille viranomaisille. Kiitos vielä kaikille ja myös henkilökunnalle tämä vierailu järjestettiin erittäin onnistuneesti. Minä olin esittelinen pienen mittakaavan maanviljelyksessä, maanviljelyksestä ja viini alasta tiedän sen verran, että se on erittäin hyvin järjestäytynyt. Maitotuotanto kuitenkin oli se ala, joka teki minun suuren vaikutuksen. Pienen mittakaavan tuottajat, joilla on vuohia ja lampaita, niin he tekevät erittäin hyvää yhteistyötä jalostusalan kanssa ja olen tämän monesti toistanut myös kotimaassani Puolassa, että pienen mittakaavan tuottajien tulisi myös keskittyä. He tarvitsevat alueellisten viranomaisten tuen, jotta voidaan varmistua hyvästä laadusta ja täyttää standardeja, vaaditut standardit tässä ei nyt haluta suosita ketään, mutta he tarvitsevat asianmukaiset puitteet, jotta voivat parantaa tuotantoon. Larjohan alueen tuottajat ovat antaneet, ovat antaneet meidät hyvin tervetulleeksi. Minut on kutsuttu tänne uudestaan ja uskon, että käyn siellä myös uudemman kerran. Se on erittäin kaunis osa Espanjaa. Kiitos kaikille järjestäjille myös valiokunnassa toimiin osallistuneille. En kovinkaan usein osallistu vierailuihin, mutta minä sain sellaisen... Minä ymmärsin niin, että tässä Sain myös puolan kielen taitoa opetettua osallistujille. Me jatkamme kello 15, jolloin isännöimme Kreikan maatalousministeriä, joka on tämänhetkinen Valtio. Odotamme innolla tätä kokousta, tapaamista. Tämä on erittäin mielenkiintoinen yleisten asioiden kuin myös maatalousasioiden suhteen. Tähän päätän aamupäivän istunnon. Pahoittelut kaikesta erheistäni äänestyksen aikana. Minä toimin Dekastron sijaisena. Pahoittelut vielä kerran.